colleagues, please. Hyvät kollegat, aloitamme äänestysselitykset. E, ensin e, Verjan mietintö, Asaros. Äänestysselitys. Herra Masaros. Mr. Mesaros. Herra Masaros, olkaa hyvä. Hiljaa muut, hyvät kollegat, olkaa muut hiljaa. Kiitos puhemies. Kiitos. Tällä hetkellä sähköinen kauppa on äärimmäisen tärkeä uutuus ja siksi tarvitaan selkeät säännöt, varsinkin rajat ylittäviä maksuja ajatellen. Kansa- kansalliset säännöt poikkeavat toisistaan ja tämä haittaa tavaran liikkumista Euroopan unionin rajojen yli. Mr. Messaros, you can start. You have the floor. Olkaa hyvä. Hogy a határon átnyúló vásárlások 60 Sanoin siis, että 60 prosenttia rajat ylittävistä transaktioista ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä saada loppuviedyksi Mindent meg kell tennünk, hogy megteremtsük az... E- kaikki, mitä tehtävissä on tehtävä, jotta saadaan aikaiseksi olosuhteet, jossa sähköinen kaupankäynti on luonteeltaan <clears throat> luotettavaa. Ehkäpä meidän pitäisi odottaa hetki, kunnes kaikki muut ovat poistuneet tästä salista, elleivät he halua jäädä tänne. start, yes. You, you can okay. start. Voitte aloittaa. Okei. Okay. Köszönöm, elnök asszony. Niin, puhemies. Tällä hetkellä sähköinen kaupankäynti on äärimmäisen tärkeää, se on elintärkeää, mutta valitettavasti edelleenkin rajat ylittävässä kaupassa on paljon puutteita. Kansalliset säännöt poikkeavat toisistaan ja ne estävät tavaroiden liikkumista Euroopan unionissa. 2009 vuonna yksi kolmesta kuluttajasta harjoitti sähköistä kaupankäyntiä, mutta puolissa tapauksista tilanne ei ollut ainakaan selkeä. 60, 60 prosentin luvuilla 60 prosenttia kaupan käynti operaatiosta joutui, jouduttiin keskeyttämään, koska ne eivät toimineet hyvin. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεσάρο. Kiitoksia, Saaros. Samasta asiasta. Kamali. Kamal, please. Kamal, olkaa hyvä. Where is Kamal? He's talking to another member. Where is? Uh, apologies, Madam Chairman, and thank you. Anteeksi nyt puhemies, ja kiitos siitä, että saan mahdollisuuden selvittää kantaani äänestyksestä. On hyvin tärkeää, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että vielä on liian paljon esteitä sähköisellä kaupankäynnillä. On hyvin tärkeää, että pystyisimme ostamaan tavaroita internetissä sekä digitaalisia että fyysisiä tavaroita koko EU-ssa. Ja näiden esteiden pitäisi poistua EU-sta. Ja tämä on yksi positiivinen asia EU:ssa. Samaan aikaan kuitenkin on hyvin paljon muuta kaupankäyntiä muualle maailmaan ja toivon, että me emme pyri estämään tätä koordinaatiota globaalissa kaupankäynnissä eri maiden kanssa ja niin, niin, että EU-kansalaiset voivat ostaa ja hyötyä halvemmista hinnoista muualla maailmassa ja voivat ostaa tuotteita ja palveluita muualta maailmasta internetin kautta. Samaan aikaan meidän pitäisi tunnustaa se, että koska on niin valtavasti tietoa ja dataa, eh, että hinnat laskevat ja, digitaalisia tuotteitakin on niin paljon, että niiden hintakohta on nollassa. Kiitoksia, herra Kamal. Pyytäisin kollegoita, jotka haluavat poistua salista, poistukaa mahdollisimman pikaisesti. Äh, seuraava puhuja Hanan, minuutti. Constituents of mine in business will look at a report jos tällaista mietintöä lukee, niin tässä on kaikki alistumisen merkit. Täällä on kliseitä, jotka liittyvät EU-direktiivin e EU-kaupankäyttöön Tämä on hyvin tärkeää EUn 2020 strategian kannalta. Se on hyvin tärkeää, että kaikki sidosryhmät tekevät yhteistyötä. Mutta tämä ei millään tavalla helpota tätä kaupan käyntiä. Ei tarvita direktiiviä ja sääntelyä sille, että saataisiin yritysten myydä ja, ja, ja, ja ostaa toinen toisiltaan. Niiden täytyy laillisesti pystyä tätä, tätä tekemään. Jos joku minun äänestäjäni haluaa myydä uuteen seelantiin tai Australiaan, niin kyllä he pystyvät tekemään tätä ilman EU-sääntelykehystä. Ja itse asiassa ilman sisämarkkinoita ongelmia on paljon vähemmän kuin EUn sisällä. Ja se selittää ehkä sen, miksi meidän jäsenyytemme aikana kauppa on ollut ylijäämäinen kaikkialla muualla paitsi EU Euroopassa. Ja sen takia tämä selittää, miksi tekno, tekni, globaalipoliittinen vallankumous osoittaa yrityksille, minkä takia kannattaa käydä globaalia kauppaa. Kiitoksia. No, tämä oli Echeverian mietintö. Siirrymme De Verakin mietintöön. Herra on pyytänyt puheenvuoroa De Verakin mietinnöstä. Eikö ole paikalla? En, ja seuraavaksi minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Niin kuin mietinnöstä käy selvästi ilmi, jo monta vuotta ilmailu on ollut suuressa kasvussa. Turvallisuuskysymyksiä on yritetty parantaa, mutta siitä huolimatta ilmailu liikenteen määrä tuo mukana lisää riskejä. Euroopan unionin lainsäädäntö perustuu direktiiviin, joka on peräisin vuodelta 1994 silloin lentoturvallisuusvirasto ASA ei edes ollut olemassa. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on saatava aikaiseksi uudet oikeudelliset säännöt, joiden myötä ilmailuturvallisuusvirastolle annetaan sille, sille kuuluva paikka. Kiitoksia. Rouva Bilbao on seuraava. Presidenta. Kiitos puhemies. Asetus parantaa lentoturvallisuustilannetta ja koordinoinnin avulla on mahdollista edesauttaa esimerkiksi uhrien ja uhrien omaisten tilannetta. Ja kuitenkin meidän on huomattava myöskin se, että sanktiot on otettava käyttöön, jos törmätään tilanteeseen, jossa henkilökunta ei ole toiminut sääntöjen mukaisesti. Se on välttämätöntä. Ja myöskin itsesääntelyn käyttöönotto olisi tärkeää, jottei turhaa kärsimystä enää tulisi. Kiitoksia lyhyestä puheenvuorosta. Vlasak, minuutti. Mr. Vlasak. Herra Vlasak. Kiitos puhemies. Me tiedämme, että nykyinen järjestelmä kun tutkitaan siviiliilmailun onnettomuuksia, ei ole optimaalinen. Viime vuosina on ollut kriisejä ja on ollut vaikutuksia, mm, tämmöisiä monivaikutuksia, onnettomuuksia. Ja tällä asetuksella nyt sitten pyritään kehittämään tilannetta ja pyritään tehostamaan onnettomuustilanteissa toimintaa ja EASA voi olla yhteydessä näissä tutkimuksissa, ja sehän on ollut vuodesta 2002 vastuussa lentokoneiden sertifioinnista, mutta se voi myös nyt ryhtyä siis tutkimaan siviiliilmailun onnettomuuksia, ja nämä kertomukset, joita on valmisteltu, on, on muutettu. Tässä on kyse pääsystä lentomatkustajien pääsystä lentokoneisiin. Tsekin tasavalta on neuvostossa puoltanut tätä kompromissia. Tämä on hyvin tekninen mietintö. Kyse on ilma, ilmailun turvallisuuden lisäämisestä. Kiitoksia. Sitten. erupcja wulkanu w islandii w kwietniu udowodniła że europa w skali kontynentu... huhtikuussa meillä oli tämä islannin tulivuoripurkaus ja se osoitti että me olemme varsin riippuvaisia lentoliikenteestä. Rautatiet, rautateillä yhteyksiä ei voida korvata. Siksi lentoliikenne täytyy saada turvallista, lentoliikenne täytyy olla turvallista ja meidän täytyy voida luottaa lentoliikenteeseen. Ja onnettomuuksien katastrofien yhteydessä on hyvin tärkeää, että, että syyt saadaan selville. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että, että voimme ennaltaehkäistä katastrofeja, että me otamme käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Minä haluankin sanoa esittelijälle, että mietinnössä otetaan täysi vastuu ja, ja siinä on tehty hyviä esityksiä. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Vidal Quatrasin mietintö Seitsemän äh, äh, puheenvuoropyyntö, olkaa lyhyt sanaisia. Antoni Sifas. Kiitos puhemies. Viime vuosina monet jäsenmaat ovat äh, usein joutuneet kasvutoimituskeskeytysten kohteeksi. Tämä on osoitus siitä, että Euroopan unioni on entistä riippuvaisempi ulkoisista kaasun toimituksista. Tällä on pitkälle luotsaavia kaupallisia vaikutuksia. Siksi meidän pitäisi suhtautua asiaan entistä tarkemmin ja nähtävä kaasun toimitus ja energiantoimitus ylipäätään myöskin turvallisuuskysymyksenä. Euroopan unionin kaasun toimitukset erityisesti kriisitilanteissa ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin olisi suhtauduttava strategisesti. Ja siksi olen ja päätynyt äänestämään tämän äh, mietinnön äh, puolesta ja toivon, että jatkossa pääsemme vielä lisää eteenpäin. Kiitoksia. Edukas Nikolasille. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Ukrainassahan oli viime eh, talvena ongelmia, jotka heijastuivat myös eurooppalais, eurooppalaisiin. Ja tiedämme, kuinka paljon me joudumme luottamaan Venäjän kaasun toimituksiin. Ja sen takia meidän pitäisi löytää uusia mahdollisuuksia kaasun ja e- energian toimituksille jos, jos katkoksia tulee. Ja sen takia esittelijän kanssa olen samalla linjalla sen suhteen, että kaasutoimituksia pitäisi, niiden toimitukset pitäisi varmistaa tietyiltä maantieteellisiltä alueelta. Ja meidän pitäisi luoda yhteisöön joku tietty mekanismi, joka toimii alueellisella tasolla. Sitten Salinovski, olkaa hyvä. Puhemies, e, maakaasun turvalliset ja varmat toimitukset ovat olleet jo pitkään tärkeä asia kansainvälisellä poliittisessa kansallisessa poliittisessa elämässä ja se tulee askarruttamaan meitä tulevaisuudessakin. Ennen kaikkea kuitenkin täytyy turvata ja taata Euroopassa, että että saadaan riittävä määrä kaasua. Esittelijä on ehdottanut, että että hälytysajat säädellään vastaavalla tavalla, että saadaan uusi varoitusjärjestelmä käyttöön tai hätäjärjestelmä käyttöön ja että saadaan riittävästi tietoja ja dataa. Varmastikin nämä takaavat osaltaan kaasun toimitukset Euroopassa meillä on paljon ongelmia, mutta uskon, että pystymme ratkaisemaan. Minä äänestin puolesta. Shavkieski. Mikro. Mikro, please. Mikrofoni. Thank you. Tässä on kyse hyvin tärkeästä aiheesta. Tässä on kyse asunsaannin turvaamisesta ja tässä on ehdotettu oikean suuntaisia asioita, kuitenkaan tästä ei saa täydellistä turvallisuutta, ei EUn kansalaisille eikä EUn taloudelle. Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että se mitä joissakin EU-jäsenvaltioissa tapahtuu, on aika lailla oman edun turvaamista. Tässä ei ole kyse tämmöisestä laajasta, todellisesta energiapoliittisesta turvallisuudesta tai energiansaannin turvallisuudesta. Ja sen takia sekä tuotanto että siirto pitää erottaa toisistaan ja meidän täytyy varmistaa energiansaannin turvallisuus ja meidän pitää laatia tai laajentaa infrastruktuureita ja katsoa yhdessä kansallisten etujen yli niin, että saadaan tämä energian toimitukset turvatuksi. Tämä dokumentti tuo hyvää pohjaa tälle jatkokeskustelulle. No Kiitos, puhemies. Kaasun toimitusten turvaaminen on yksi tärkeimpiä äh, asioita energiaa toimitusten varmu turvaamisessa. Siksi onkin hyvin tärkeää että puhua yhdellä ja samalla äänellä. Ja tämä on ehkä tärkeä, yksi tärkeimpiä tavoitteita. Äh, työtä tehdään komissiossa herra Oettingerin johdolla, mutta näissä keskusteluissa aika, aikamäärät ovat hieman liian pitkiä. On tärkeää tai tarpeen monialaistaa energia- ja kaasutoimituksia, koska Venäjä käyttää sen monopoliasemaansa, jotta se pystyisi vaikuttamaan poliittisesti esimerkiksi Baltian maihin. Meidän pitäisi olla solidaarisia joka on EUn politiikan pohja. Eh, tilan, eh, emme voi hyväksyä sitä, että, että ainoat toimitukset tulevat Venäjältä. Meidän täytyy myös panostaa kaukasuksen maihin. Meillä täytyy olla vaihtoehtoisia toimituslähteitä. Kiitos. Kiitoksia. Ruva Vaitere. Sipo Sinio. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Minäkin äänestin tämän ehdotuksen puolesta. Nyt Euroopan unionin on saatava aikaiseksi selkeitä asetuksia, jotta kansallisuusaanti ja energiansaanti voidaan turvata. Viime vuoden tapahtumat oli osoitus siitä, miten suuresti riipumme kolmansista maista tulevasta energiasta. Tässä täysistuntosalissa on vihdoinkin puututtu ongelmaan. Ja tämä on osoitus siitä, että olemme ottamassa askeleen kohti energiaturvallisuutta. Tämä on tärkeä asia kaikille palveluyksiköille, perheille, Euroopan unionille ylipäätään. Tarvitsemme luonnollisesti myöskin ennaltaehkäisevää toimintaa, jotta voimme toteuttaa sen käytännössä. Kuitenkin subsidiariteettiperiaate on tässäkin yhteydessä – otettava huomioon. Tarkistuksessa 62 peräänkuulutetaan tätä. Vielä oman maani osalta totesi, toteaisin sen, että kaasujärjestelmän toimivuutta olisi parannettava. Kirja Mor- Kiitoksia. Hello, Morkonai. Kiitos, puhemies. Tänään hyväksyttiin tämä mietintö kaasutoimitusten turvaamisesta. Tämä on hyvin tärkeä askel kohti energiapoliittista, eri, energiapoliittisia täytäntöönpanoja. On hyvin tärkeää, että saadaan aikaan alueellista yhteistyötä ja solidaarisuutta. Minä äänestin tämän puolesta, koska oletan ja odotan, että tämä asetus sitten saa vahvistettua nämä energiasaarekkeiden, jotka, kuten Balkiamaan, että ne eivät jää omilleen. Tämä antaisi myös potkua erilaisten projekteiden, projektien täytäntöönpanolle. Tässä asetuksessa on kuitenkin jotain puutteita, kuten valvonta ja monopoli yritysten purkaminen. Ympäristön suojeleminen on yksi tärkeä. Toivon, että komissio ryhtyy täytäntöönpanemaan tätä instrumenttia mahdollisimman nopeasti. Tora. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Shokorin suositus EUn ja Pakistanin takaisinottosopimuksesta. Neljä puheenvuoropyyntöä. Ensimmäiseksi Mastella. Grazie, Kiitos puhemies. Tämä sopimus äh, haluaa äh, lisätä äh, takaisinoton käyt, toteuttamisen nopeutta, varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun on syyllistetty rikkeisiin. Erilaiset siirtojärjestelmät esimerkiksi määritellään tässä selkeästi. Ja kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun pyrimme parantamaan laittoman maahanmuuton ilmiöt Euroopassa. Meidän on edellytettävä kuitenkin, että kansainvälisiä sopimuksia toteutetaan ja, ja lopulta myöskin kansallisissa jäsenvaltioissa tehdään viimeiset päätökset, jos asian siirtäminen oikeusistuimeen esimerkiksi on välttämätöntä. Tämän suosituksen ehdotusten joukosta löytyy myöskin uuden instanssin luominen sekavien tilanteen selvittämiseksi. Itse en kuitenkaan tätä puolla. Kiitoksia. herra Higgins. Onpa ironista, että parlamentti äänestää tänä päivänä tällaisesta sopimuksesta, joilla voidaan potkaista pennittömiä pakistanilaisia EUn ulkopuolelle sellaiseen kotimaahan, jossa vallitsee valtava tulva, katastrofi. Pakistanilaiset työntekijät kärsivät entisestään enemmän. 20 prosenttia on tulvan alla heidän maasta. Sadot ovat tuhoutuneet, karja on kuollut, kuolleita ja lapset näkevät nälkää. 20 miljoonaa ihmistä kärsii. Itse asiassa meidän pitäisi keskustella siitä, miten voitaisiin, miten voitaisiin Pakistanissa poistaa köyhyys. Esimerkiksi IMF, joka nyt sitten esimerkiksi voisi antaa anteeksi Pakistanin velkoja, tai sitten vähentää pakistanilaisten työntekijöiden velkoja Tällä tavalla vähennettäisiin, vähennettäisiin kärsimystä, mutta ei tuettaisi korruptoitunutta hallitusta, vaan tätä demokraattista yhteisöä, joka on. Tämä olisi paljon parempi vastaus Pakistanin kärsimyksen tilanteeseen. Kiitoksia. Robertan minuutti. Sopimus EUn ja Pakistanin välillä. Sopimus näyttää Kohentavan kansallisvaltioiden tai jäsenvaltioiden asemaa pakolaisten palauttamiseksi ja se tuntuisi olevan hyvä UK kannalta, mutta se olisi vain hyvä vain Britannialle, jos se on suvereni valtio. Ja Britannia voi, täytyy voida päättää, kuka tulee maan sisälle. Jos tätä sopimusta kannatetaan, niin silloin tämä oikeus kuuluu EUlle. Britanniassa voi, täytyy itse voida valvoa omaa maahanmuuttopolitiikkaansa laillista ja laitonta, eikä luovuttaa tätä valtaa Euroopan unionille. Kiitoksia. Rokli on, voin pitää puheenvuoron, tähän ei ole paikalla. Seuraava mietintö onkin Kasakin mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa. Pardon? Ah, Lord, Lord. Lord. Lord. Okay. Ah, il n'était pas à sa place, non. C'est Roder. Ah, il peut. Ok, ok, ok. You have the floor. Okei, okay, olkaa hyvä. I'm sorry, I was sitting on the wrong chair. Olin väärällä paikalla, pyydän anteeksi. Mutta tähän halusin kommentoida nyt, että Tanskan liberaalit ovat hyvin tyytyväisiä tämän päivän tulokseen takaisinottosopimuksen osalta EUn ja Pakistanin välillä. Vihdoinkin jo vuosien neuvottelun jälkeen komission ja Pakistanin välillä on saatu aikaan sopimus, jonka perusteella voidaan antaa mahdollisuus takaisinotolle sellaisille maahanmuuttajille, jotka eivät enää noudata maassa olon ja maahantulon edellytyksiä. Tämä sopimus on tärkeä väline kun pyritään laitonta maahanmuuttoa EU-hun vähentämään, varsinkin sen suhteen, sen takia, koska Pakistan on yksi hyvin tärkeä lähtömaa ja myös transitmaa. Ja jos Pakistan nyt ottaa takaisin omat kansallisen, kansalaisensa ja myös tietyin edellytyksin kolmansien maiden kansalaisia, tämä parantaa Euroopan mantereen turvallisuutta. Kiitoksia, Rode. Sitten siirrymme seuraavaan mietintöön, Kasakin mietintöön. Kuten sanoin, se koskee kauppa- ja taloussuhteita Turkin kanssa. Kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Älkää ylittäkö minuutin puheaikaan. Rova Muscardini aloittaa. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Itse puollan ähm, rakastakin mietintöä kauppasuhteesta Turkin kantaan, aivan niin kuin komissiokin totesi täällä tämänhetkinen tilanne Turkin ja Euroopan unionin kaupan suhteen on vieläkin hankala. Ja jos haluamme päästä esteistä eroon, saada aikaiseksi että kauppasuhteet, Turkin on otettava huomioon myöskin Euroopan parlamentin vaatimukset. Esimerkiksi vapakaupan alalta laaditut Euroopan unionin säännöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lääketeollisuutta ja monia muitakin äh, teollisuuden aloja, on toimittava sillä tavoin, että vienti- ja tuontitoiminta äh, saa äh, toimia vapaasti ja, ja sama koskee myöskin erilaista teollisuutta Euroopan unionin ja Turkin välillä. Esimerkiksi julkiset hankinnat joutuvat usein edelleenkin törmäämään esteisiin. Tätä tilannetta ei enää voida hyväksyä. Kiitoksia. Sitten herra Tojano. Minuutti. Kiitos puhemies. Luonnollisesti minä э, vastustin, äänestin siis vastaan tätä Kasakin э, mietintöä, koska minä kerroin argumenttini tai syyni aluksi. Minä en voi puoltaa sellaista mietintöä, jonka esittelijä on saanut opintorahoitusta Turkin hallitukselta. Tässä on kyse siis eturistiriidasta, enkä usko, että tämä mietintö on objektiivinen, joten en voinut tukea sitä. Tässä mietinnössä on joitakin kohtia, joitakin artikloita, jotka eivät koske ollenkaan äh, kauppaa tai taloussuhteita. Siellä on sellaisia nyansseja, jotka, jotka koskevat Turkin perustuslain muutoksia, niin on totta, että sot, sotilaat ja, ja, ja tuomioistuinlaitos ovat maallistuneet, mutta itse asiassa tässä on tapahtumassa toi, toisinpäin ja minä olen vastustanut tätä, koska en usko, että me voimme tätä asiaa tukea. Sitten herra Mastella puhemies ja kollegat. Äh, Turkin merkitys maailmankaupussa äh, on jatkuvasti äh, kasvussa. Ainakin viime vuosina näin on tapahtunut. Sillä on geopoliittisesti myöskin tärkeä merkitys. Tulliunioni on peräisin vuodelta 1997 ja sen avulla on pystytty parantamaan kauppasuhteita Euroopan unionin ja Turkin välillä, erityisesti vapaan liikkuvuuden saralla. Se on ollut suuri, äh, suuri merkityksinen askel äh, ja sama koskee myöskin äh, etuisuusmenettelyä, joka on ollut käytössä. Turkki on itse asiassa vi- seitsemännellä siellä, kun tarkastelemme kauppaa unionin ja muiden maiden välillä. Ja, ja usein kyse on erityisesti aloista, joilla on paljon lisäarvoa. Siksi meidän on vielä panostettava lisää siihen, että Euroopan unionin ja Turkin välinen kauppa lisääntyisi entisestä. Kiitoksia, Ster Jaak. Frau äh, Kiitos puhemies. EUn ja Turkin välillä on kattavat kauppasuhteet. 96 lähtien tulliunioni ja siitä huolimatta on useitakin kaupan esteitä. Siksi olen erityisen iloinen, että parlamentti tänään on kehottanut Turkin tasavaltaa eh, poistamaan näitä eh, esteitä ja myös vapauttamaan tullit ja, ja maatalous- ja jalostetuissa tuotteissa, jotka eivät ole sopusoinut tulliunionin kanssa. Toisekseen meidän täytyy myös yleisesti huolehtia siitä, että Turkin tasavallan tuot, tuomat maataloustuotteet vastaavat eh, samoja standardeja kuin Euroopan unionin tuotteet. Äänestin puolesta, mutta voidaan sanoa, että on vielä paljon tehtävää. Ryhdytään hommiin. Kiitos. Kiitoksia paljon, signore, mun signore. Kiitos puhemies. Onnittelut esittelijälle äh, tehdystä työstä. Erityisesti sitä tavasta, jolla hän on äh, käsitellyt asiaa, jota vuosikausia on äh, pidetty esillä. Aihe on vaarallinen. Euroopan unionin ja Turkin eh, kauppakumppanuus on äärimmäisen tärkeää. Se toimii luonnollisena porttina Aasian suuntaan. Luvut osoittavat eh, hyviä, eh, hyvää suuntausta, mutta edelleenkin meillä on mahdollisuus parantaa tilannetta. Ajattelen nyt esimerkiksi tuontilisenssejä – joiden luvut ovat 17-20 luokkaa. Tulliunionin myötä meillä on mahdollisuus lisätä kauppaa ja vaihtoa Turkin kanssa ja nyt tilanne paranee entuudestaan. Sitä Van Dalen. Voorzitter, ik heb voor het rapport eh, Kazak gestemd. Puhemies. Economische en handelsrelaties met Turkije. Minä äänestin tämän puolesta, koska kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa edellyttävät vielä parantamista ja, ja tätä me tarvitsemme. Minä itse asiassa en äänestänyt, äänestin tyhjää muuto, tarkistuksesta yksi. En usko, että tätä asiaa pitäisi laajentaa mutta eihän tämä mietintö tätä koskenutkaan. Minä tuen tätä mietintöä kokonaisuudessaan, koska se parantaa meidän suhteitamme Turkin kanssa. Kiitoksia. Sitten Sikierski. Szanowni Państwo, mimo poprawy relacji pomiędzy... Hyvät naiset ja herrat, suhteet EUn ja Turkin välillä ovat parantuneet, mutta on edelleenkin on kaupan esteitä, sopimusesteitä ja se täytyy saada järjestykseen, sitä täytyy yksinkertaistaa. On ollut ongelmia molemmilla puolilla. Esimerkiksi väärennettyjä tuotteita, joita Turkki on tuonut markkinoille. Myös tekijänoikeusasiat ovat ongelmallisia. Mitkä ovat sitten syyt näihin ongelmiin? ennen kuin jotakin, jokin muodostuu suureksi ongelmaksi, meidän täytyy käsitellä pieniä ongelmia. Voiko olla niin, että, että Turkki on jo niin pitkään odottanut Euroopan unionin kannanottoa jäsenyydestä, että se äh, hakee toisenlaisia liittolaisia. Me tunnemme rakenteet ja tunnemme ongelmat molemmilla puolilla. Kiitoksia sitten seuraava Kiitos puhemies. Äänestin luonnollisesti EFD-ryhmän eh, e eh, e tarkistuksen puolesta, jossa vastustetaan Kasakin ehdotusta. Miksi pitäisi eh, luoda hyvät kaupalliset suhteet Turkin suuntaan ilman, että Turkki tulee mukaan Euroopan unioniin? Se on sama kuin sulkisi silmät jos tarkastelee vaikkapa viimeisen kansan äänestyksen tulosta, joka järjestettiin Turkissa, tilanne on täysin vastaan. Ne KPT, islamistit ovat vahvistaneet asemiaan ja koko sosiaalinen elämä, valtio on entistä enemmän siirtymässä kohti islamistista yhteiskuntaa. Tämä on ilman, ilmeistä. Ei Turkin uusi perustuslaki ole sen kummempaa kuin avoin hyökkäys sotilasvaltaa kohtaan. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi on vuorossa De Langen mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä ja sitä koskevasta EU-lainsäädännöstä. Rova Ronjulli. Minuutti, olkaa hyvä. Mrs. Julli? Rova Ronjulli. Ah, La relazione approvata... Tänä päivänä hyväksytty mietintö on oikea askel kohti biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Jotta hallinnointia voitaisiin parantaa, meidän on suhtauduttava asiaan vastuullisesti ja otettava huomioon myöskin tulevat sukupolvet. Esimerkiksi ekoyhteensopivuusperiaatteen toteuttaminen on välttämätöntä emme voi hyväksyä sitä, että tilanne pysyy tämän vuoden tilanteen tasolla. Siksi meidän on saatava kaikki toimielimet ja jäsenvaltiot mukaan tähän yhteisen hankkeeseen. Ajattelen nyt esimerkiksi Välimeren tilaa ja metsien tilaa. Ne ovat osoitus siitä, miten suuria uh, uhkia biodiversiteetille on olemassa ja tällaista tilanteen jatkossa voidaan hyväksyä, kun ajattelee uusia tulevia sukupolvia. Kiitoksia, Jordan Gisellio. o Kiitoksia minä. Tämä mietintö, joka koskee EUn lainsäädäntöä biologisen monimuotoisen säilyttämiseksi. Minä tuin tätä mietintöä. Siinä oli hyviä vaatimuksia tässä mietinnössä, mutta kuitenkin päädyimme siihen, että näihin ei voida päästä, koska poliittista tahtoa ei riitä. Nämä tarkistukset ovat riittämättömiä, rahavarat ovat riittämättömät, eikä myöskään tämä toiminta ei näy, näy muissa politiikan sektoreissa. Me tarvitsemme hyviä käytänteitä ja me Euroopan komission pitäisikin pitäisikin pysyä ammatillisena eikä lähteä politisoimaan. Meidän täytyy suojella luontoa eikä yksittäisten maiden hallituksia. Kiitos. Sitten Astella. E Puhemies, biodiversiteettiperiaatteen suojeleminen on äärimmäisen tärkeää yhteiskunnissamme. Me haluamme pysäyttää biodiversiteetin hukkamisen äh, ja tämä koskee myöskin taloudellista toimintaa. Meidän on säilytettävä planeettamme tuleville sukupolville. Eurooppalaiset ympäristö politiikat äh, ovat luonteelta sellaisia, että äh, myöskin paikallinen todellisuus on otettava huomioon. Se edellyttää suhteellisuusperiaatteen, subsidiariteettiperiaatteen käyttöönottoa jotta voisimme olla tehokkaita. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että sektorikohtainen lähestymistapa on edellytys sille, että erilaisia ekojärjestelmiä voidaan myöskin rahoituksen osalta säilyttää ja suojella. Se edellyttää kuitenkin sitä, että rahoitusta saadaan riittävästi käyttöön käyttöön, eikä voida hyväksyä sitä, että ainoastaan jotkut jäsenmaat asettavat riittäviä varoja. Tämän on koskettava kaikkia. Mikolasik. Sitä edustaja Nikolasik. Merci, madame la présidente. Kolleginia kollego. Kiitos, puhemies. Euroopan unionissa on 42 prosenttia nisäkkäitä ja 55 prosenttia kaloista ja linnu, linnuista, jotka ovat uhanalaisia. Ja tämä tilanne ei ole kaikille tiedossa, ei kansalaisilla eikä komissiollakaan. Kaikki näyttävät umistavan silmänsä tällaisilta luvuilta. Ja meidän pitäisi nyt näitä ympäristölle ystävällisiä toimenpiteitä toteuttaa ja, ja pyrkiä torjumaan ympäristörikkomukset. Ja vain tällä tavalla voimme meidän lapsillemme ja jälkeläisillemme tarjota sellaisen maailman, joka, jonka he ansaitsevat. Ja senpä takia minä tuen näitä askelia, joiden perusteella voidaan vielä eh-, ehkäistä tulevassa olevia vaaroja ja vahinkoja. Kiitoksia. <clears throat> Ja puhemies, nämä lajien suojelu on hyvin tärkeä kasvavan väestön kannalta. Siksi se on myös edellytys sille, että voimme sopeutua ilmastonmuutokseen. Tämä biologinen monimuotoisuus on kaikkialla uhanalaisena ennen kaikkea ihmisen toimesta. Siksi meidän täytyy biologi- lopettaa biologisen monimuotoisuuden häviäminen ja pyrkiä rajoittamaan vahinkoja. Paras edellytys biologisen monimuotoisen suojelulle on kestävä, äh, sen luonnonvarojen kestävä käyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että, että me tässä tuottajat, viljelijät ovat liittolaisiamme, niin siksi meidän täytyisi tarkastella heitä myös liittolaisina. Sitten vielä myönteinen uutinen lopuksi. Minun alueelleni on onnistunut, että siis Saksanin osavaltiossa susi on jälleen kotoutunut sinne 200 vuoden jälkeen. Se on hyvä esimerkki siitä ja muitakin lisää esimerkkejä tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava. Oj Vaanova. Pre životné prostredie a jeho biodiverzita Kiitos puhemies. Biodiversiteetti on ongelma sen takia, että kuluttajayhteiskunta uhkaa biologista monimuotoisuutta ja, ja ympäristöä. Ja sen takia meidän pitäisi miettiä, miten voisimme onnistua elinaikanamme eh, ehkäisemään vahinkoja, vaan luoda uusia sääntöjä erityisesti EUn alueella, jossa monet kuitenkin vielä ovat sitä mieltä, että biologisen monimuotoisuuden menetys ei nyt välttämättä ole sellaista, joka koskee kansalaisia itseään. Kansalaiset eivät tiedä, miten voisi toimia tämän monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kannatin esittelijä, että tässä pitäisi kampanjoida reippaasti. Seuraavaksi Rakalinowski. Kiitoksia puhemies. Luonnon rikkaus on tavallaan ihmisen suurin onni, mutta ihmiskunta tekee hyvin paljon sen eteen, että me menetämme tämän rikkauden. Natura 2000 on ohjelma, jolla suojataan ympäristöä meiltä itseltämme. Me tarvitsemme todellakin enemmän rahaa luonnon, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Minä tuen tätä De Langen mietintöä myös siinä kohdassa, jossa isettelijä puhuu korvausmaksuista maanviljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa. Maanviljelijät, jotka todellakin rakastavat ympäristöä ja jotka suojaavat ympäristöä todella, mutta he tarvitsevat rahallista tukea, jotta he voisivat, jotta heidän ei tarvitse suojella luontoa omalla kustannuksellaan. Kiitoksia. Seuraavaksi on herra Rova Murkonai. Kiitos puhemies. Niin biologinen monimuotoisuus liittyy monen asian kalastuspolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan, energiaan ja kaikki nämä alat vaikuttavat ympäristöön, esimerkiksi Itämeren ympärillä. Itämeri on EUn sisämeri ja se on kaikista saastunein meri EUssa. Meidän pitää huolehtia kuitenkin monimuotoisuudesta ja tähän mennessä emme ole tehneet riittävästi. Kun puhutaan EUsta, niin jokaisen pitäisi tehdä kotiläksynsä. Jokaisen jäsenvaltion pitää pyrkiä mahdollistamaan kestävä kalastus, vähentää saastumista ja saastuttamista eri aloilla. Erilaiset tekijät kumuloituvat Itämeren saastumiseen, joka on menettänyt paljon monimuotoisuudestaan. Meidän pitäisi myös pyrkiä estämään teollisuuden vastuutonta toimintaa, koska ne ovat yksi suurimmista saastuttajista. Kiitoksia. Sitten seuraava mietintö on Ferreira mietintö luonnon katastrofien ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisy. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Herra Unjas, minuutti presidente la votazione che abbiamo fatto oggi sulla relazione è molto. tämänpäiväinen äänestys tästä mietinnöstä oli hyvä äänestys. Se oli yksityiskohtainen mietintö. Se auttaa meitä ö, suhtautumaan näihin luonnonkatastrofeihin ja ajatus, että lähtökohta on se, että saadaan toimenpiteet, joilla voidaan ehkäistä näitä katastrofeja. Tähän mennessä toimenpiteet eivät ole riittäneet. Tässä on kaksinkertainen vaatimus. Meidän täytyy varmistaa se, että kansalliset toimenpiteet ovat tehokkaampia ja me tarvitsemme tehokkaampia Euroopankin tason toimenpiteitä. Me, meidän täytyy helpottaa ihmisten pääsyä Euroopan sosiaalirahaston varoihin mutta niin ikään alueelliset toimijat täytyy ottaa mukaan toimintaa myös. Ja tässä meidän täytyy parantaa integraatiota niin, että alueelliset toimijat pääsevät mukaan näihin ohjelmiin ja täytäntöpano-ohjelmiin. Tämä on, tämä, tässä mennään oikeaan suuntaan, jotta saataisiin parempaa politiikkaa ympäristön puolesta. Kiitoksia, Euro Pirino. Popolamento delle maaseutujen asutus ja erilaiset ilmiöt, joihin olen viime aikoina törmänneet, esimerkiksi suurpalot, metsien hakkuu, taavikoituminen, nämä kaikki ovat tärkeitä ilmiöitä, joihin viime aikoina usein olemme törmänneet ja ne vaikuttavat myöskin maatalous- elinkeinon harjoittamisen. Ja se taas puolesta johtaa usein tilanteeseen, jossa tulotaso laskee. Euroopan komission on näistä syistä saatava aikaiseksi julkinen eurooppalainen takuujärjestelmä, joka takaa e- e- e- elinkeinon harjoittamisen myöskin maanviljelijöiden piirissä. Ja tämä sitä silmällä pitäen että erilaiset ihmisen aiheuttamat luonnonilmiöt ja, ja tu, tuhot eivät vaikeuta toimintaa, Mä sillä tavoin kun Nova Ferreira ehdottaa. Kiitoksia. Sitten viimeinen mietintö tänään tämän aamupäivän jälkeen. Teho Harossin mietintö köyhyyden miehen vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa. Kuusi puheenvuoropyyntöä. Rouva Angela ei näytä olevan paikalla. Seuraava puhuja, herra Kalinowski. Kiitos puhemies. Meidän pitäisi auttaa köyhimpiä ja EUn pitäisi pitää tätä yhtä perustavoitteistaan tavoitteena. Siitä ei kannata siis keskustella. Minä onnittelen esittelijä siitä, että hän on käsitellyt asiaa. Niin minä olen kuitenkin maanviljelijä taustaltani ja minä haluaisin kiinnittää kohtaan 54, jossa on kyse Euroopan unionin tukipolitiikan uudistamisesta. Luonnollisesti on tarpeen tutkia näitä tukipolikoita, mutta emme saa unohtaa, miten sokeriuudistus toimi sen piti tuoda mukanaan kaikkia hyvää, mutta pienviljelijät eivät ole tästä hyötyneet, vaan vain suur, Etelä-Amerikan suurtuottajat. Eli varovaisesti pitää edetä. Minä äänestin kappaletta 54 vastaan, mutta muuten tuin tätä esitystä. Kiitoksia, Van Hekke. Herra Van Hekke, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minun täytyy kyllä sanoa, että tämä mietintö on varsin tasapainoinen, mutta siitä huolimatta äänestin sitä vastaan. Vaikka se onkin tasapainoinen mietintö, kun se kuitenkin lähtee siitä, että tarvitaan yhä enemmän rahaa ja apua mustaan Afrikkaan, ja jos me vain annamme vain enemmän rahaa, niin, niin Afrikka ei kuitenkaan viime kädessä pärjää. No ehkäpä se on poliittisesti oikein ja korrektia, mutta minä pelkään, että se ei toimi jos me investoimme paljon rahaa, olemme 40-luvulta äh, lähtien satoja miljoonia euroja tai dollareita mustaan Afrikkaan ja tulos on vain suurempi köyhyys ja suurempi kurjuus. Minusta tällaista kiireellistä apua täytyy kehittää, mutta tällaista kestoapua, se täytyy jossakin vaiheessa ajaa alas. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan, että, että nämä rahavirrat toimivat tarkoituksensa vastaisesti. Mutta kuten sanottu, paljon menee rahaa, mutta se emme, emme kuitenkaan paljon saa aikemusta Afrikassa. Kiitos puhemies, onnittelut esittelijälle hänen tekemästään työstä. Euroopan unionin on aina pyrkinyt tukemaan kehitysmaita ja tämän päiväisessä mietinnössä muistetaan siitä, miten paljon tehtävää on edelleenkin olemassa. Jos haluamme parastaa tilannetta, me tarvitsemme myöskin työturvallisuussäännöt. Ja tässä hengessä haluaisin myöskin kiittää esittelijäkohdasta 37, jossa puututaan tasa-arvokysymyksiin, jos halutaan parantaa tilannetta nimenomaan työelämän piirissä. Euroopan unionin on otettava käyttöön kaikki keinot, jotta esimerkiksi lapsityövoiman käytöstä päästään eroon, aivan niin kuin esittelijä kohdassa 38 korostaakin. Se on nimittäin yksi keskeisistä esteistä köyhyyden vähentämiselle ja myöskin koulutuksen lisäämiselle. Näistä syistä äänestin tämän mietinnön puolesta. Signore, o kiitos. Kiitoksia. Herra Kamal, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Varmasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, kukaan ei liene työhyön vähentämistä vastaan, työpaikkojen luomista vastaan. Norsulurannikolla muutama vuosi sitten keskustelin paikallisten poliitikkojen kanssa ja kysyin, miten EU voisi auttaa teitä. Ja sieltä tuli montakin vastausta. Ensinnäkin, että varmistakaa, että meille lähettämänne apu ei tue korruptoituneita hallituksia. Se on nimittäin yksi. Toinen asia oli, että avoimien markkinoiden, liberaali- markkinoiden vapauttamista pitäisi tukea, että ei ole olemassa valtion monopoleja. Kolmanneksi sanotaan, että pitäisi teidän yhteinen maatalouspolitiikka pitäisi poistaa niin, että, että eurooppalaiset viljelijät eivät vie Eh, kehitysmaiden viljelijöiltä kauppamahdollisuuksia. Ja imperialismia pitä, pitäisi eh, purkaa. Ja sitten itse asiassa tämä eh, rahastodirektiivit, joilla pyritään vähentämään vähentämään apua kehitysmaille. Se pitäisi poistaa korjata. Kiitoksia, Rakamal. Herra Kelly on seuraavaksi vuorossa. Kiitoksia. Olin iloissani äänestäessäni tämän mietinnön puolessa, puolesta, ja se osoittaa, että me emme unohda niitä, jotka kärsivät köyhyydestä maailmassa, vaikkakin maailma on taantuman tilassa. Tämän sanoessani, silloin kun olin Afrikassa muutama vuosi sitten, minulla oli tapana ostaa päivittäin sanomalehti ja olin yllättynyt siitä, miten moni näistä vastusti kansalaisjärjestöä. Ei niinkään sitä niiden tekemää työtä, vain miten ne yrittivät saada omat käsityksensä näkyviin maailmassa. Me tarvitsemme keskustelua, mutta tämän keskustelun lisäksi me emme ole kuitenkaan yhteydessä näiden maiden hallituksiin – meidän täytyy kuitenkin olla yhteydessä enemmän paikallisiin johtajiin, jotta voisimme sitten auttaa näitä maita paremmin. Kiitoksia herra Kelly. Kiitän kaikkia kollegoita. Ja me keskeytämme istunnon, joka jatkuu kello 15. Hyvää lounastaukoa.